Nyt tulisi käyttää energiaa, jotta saamme aikaiseksi myönteiset äänestystulokset niin, että kitka kaikilla rajoilla vähenisi, eikä synny tätä vararatkaisun tuomaa äh, haittaa. Tätä kautta saamme edistyksen jälleen raiteilleen. Seuraava puhuja on Elmar Brok. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston edustaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä Michel ja hyvät kollegat. Tässä keskustelussa tulee esille, kun puhutaan monista tästä asiasta, meidän pitää olla yhtenäisiä. 27 jäsenvaltiota on yhtenäisenä ja UK ei ole yhtenäinen. Tämä on se oikeastaan se ongelma. Me pitäydymme yhtenäisenä ja pitäydymme siinä, että sisämarkkinoita pitää puolustaa. Ja toinen asia on se, että eilen tuli esille tällainen vastakkaisten etujen koalitio. Siellä on kaikenlaisia ryhmiä sen takana, jotka ovat sanoneet ei, koska heillä on erilaisia käsityksiä asioista. me ei. ei varmaan en tässä tilanteessa enää voi tarjota rakentavaa ratkaisua ja kahden vuoden päästä ruvetaan puhumaan opposition kanssa, niin se on kaksi vuotta liian myöhään. Ja nyt on tärkeää, että parlamentista tulee joku ehdotus. Britti parlamentista tulee joku rakentava ehdotus, jota voimme sitten katsoa. Ja jos vaikka herra Korpin olisi todennut, että hän olisi vaikka tulliunionin, niin silloin hän pitäisi tehdä tämä ehdotus ja hankkia enemmistö tämän taakseen. Se ei olisi mikään ongelma meille. Mutta tämänhetkisessä tilanteessa ratkaisun löytäminen on vaikeaa. Jos, jos tällainen löytyy, niin kyllä mitä tehdä sitten yhdessä. Ja uskon, että nyt on aika lopettaa puoluepolitiikka ja henkilökohtainen poliittinen peli, joka on johtanut siihen, että tällä hetkellä että ei ole sotaikaan mitään ratkaisua. Nyt meidän pitää odottaa, että britit saavat ensin omat asiansa järjestykseen. La parola Seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämä on historiallinen hetki. Kuten tiedämme, historia aina yllättää meidät ja me aloitimme vaalikautemme 2014. Silloin kukaan ei voinut ennakoida tällaista tämän päivän keskustelua. Ei edes vuonna 2016, kun me puhuimme odottamattomasta Brexit-kansanäänestyksen tuloksesta. Meni yli 900 päivää ennen kuin brittiparlamentti teki jonkunlaisen päätöksen. Kuukausien epävarmuus on takanamme, tulos on hyvin selkeä tuleva kehitys ei ole vielä ollenkaan nähtävissä. Jälleen kerran aika on lopumassa. 70 päivää jäljellä. Tämä iso, hieno kansakunta on kallion kielekkeellä horjumassa. Eilinen äänestys pitäisi nähdä tällaisena herätyssoittona. Voisimme alkaa puhua hallintokysymyksistä ja, ja miten pieni itse oman napansa katsova valtaeliitti päätti asioita. On selvää, että brittikonservatismi on epäonnistunut dramaattisella tavalla, mutta nyt ei ole aika korostaa sitä, kuinka oikeassa on tai ei ryhtyä mihinkään kostotoimiin ainakaan. Nyt on aika vastuulliselle toiminnalle monien etujen mukaisesti. Heitä ei todellakaan ole vähän. Tavalliset britit häviäisivät, jos syntyy kova Brexit. Me muut jäljellä olevat 27 jäsenvaltiota, jotka pysymme yhtenäisenä neuvottelun ajan, meidän pitää olla nyt joustavia, jotta muuretaan tämä pahtitilanne ja löydetään käytännön ratkaisu, jotta voidaan minimoida vahinko. Voitte luottaa ST-ryhmään tässä asiassa. Ja meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että viimeisen 40 vuoden aikana Iso-Britannia on antanut valtavan panoksen yhteiselle hankkeellemme. Me tulemme kaipaamaan asiantuntemusta, jota brittikollegoillamme oli, mutta elämä, elämä jatkuu ja pitää saada aikaan käytännön tuloksia. Siksi tarvitsemme varmuutta siitä, mitä yhdistetty kuningaskunta haluaa. Haluamme selvän viestin siitä, että mitä kansanäänestys päätti. Britannian pitäisi ottaa nyt kontrolli jälleen itselleen. Kukaan ei voi väittää, ettei, etteivätkö ihmiset tietäisi, mistä äänestävät, jos tulee uusi äänestys. Me emme halua, halua puuttua teidän sisäpolitiikkaanne, mutta mikä päätös jos siitä, että jäisitte eu olisi todellakin lämpimästi tervetullutta. Yli 40 kollegaa yhdist- oli mukana avoimessa kirjassa Briteille kanssani ja haluaisimme tehdä tämän, tämän asian selväksi. Me haluaisimme, että te pysytte ja toitamme teidät te- tervetulleeksi avoimin ö, äh, käsivarsin. Kiitos. Mister, Mister Weidenholzer, blue... Edustaja Weidenholzer, teille on esitetty sinisen kortin kysymys. Haluatteko vastata? Ei kiitos. Honorable Smith. Edustaja Smith, olkaa hyvä. Grazie, presidente, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Huomenta. Tunnen sympatiaa, kun joudutte tätä hölynpölyä kuuntelemaan ja pahoittelen tilannetta. Mutta varmasti olette havainneet, että yhdistynyt kuningaskunta ei ole niinkään yhtenäinen. Konservatiivi hallituksen johdossa se on entistäkin vähemmän yhtenäinen, ikävä kyllä. Skotlannin kanta näissä asioissa on selvä. Me haluamme pysyä jäseninä. Me halusimme sitä, me haluamme pysyä kansakuntien perheessä mukana. Kollegat, teidän on nyt kunnioitettava perustuslaillista kun- järjestystä Britanniassa. Minäkin kunnioitan sitä. Mitä hyvä Brexitiä ei ole näkyvissä. Tämä on huono asia äh, yhteenäiselle Euroopalle, Skotlannille ja yhdistyneelle kuningaskunnalle. Minun tehtäväni ei ole lieventää Brexitiä, vaan pysäyttää se olen pahoillani siitä, että niin moni yhdistyneen kuningaskunnan kollega eri ryhmissä eh, ei ole vielä tällä linjalla. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin tarvitaan lisää aikaa. Olen tästä pahoillani, mutta tämä on kuitenkin todellisuutta. Jos haluatte pitää meidät mukana, niin me tarvitsemme lisää aikaa tähän. Kansanäänestys voi olla keino ulospääsyyn. Siihenkin tarvittaisiin lisää aikaa. Ja nyt hallitus kenties ryhtyy kuuntelemaan myös muitakin ääniä kuin omaa ääntään. Ja sitten kansalaiset. Liian moni ihminen mantereella on liian ahdistunut tällä hetkellä. Brittikansalaiset ja EUn kansalaiset äh, Britanniassa ovat samassa tilanteessa. Olemme työstäneet kovasti kansalaisten oikeuksia erosopimuksessa. Nyt täytyy tehdä varmistettu sopimus, jotta nämä ihmiset saavat varmuutta, vakautta jokapäiväiseen elämäänsä. He ovat vankeina tässä prosessissa, jota eivät ole itse voineet päättää, eikä tämä ole riittävän hyvä tulos. Meillä parlamentissa on velvollisuus kansalaisia kohtaan puhemies on tehnyt hyvää työtä ja pyrkinyt takaamaan nämä oikeudet, mutta meidän on nyt toimittava, kun brittihallitus ei toimi ja on yksipuolisesti taattava kansalaisten oikeudet. Nämä kaksi askelta voisivat kenties johtaa meidät ulos tästä umpikujasta. En usko, että ratkaisu löytyy Westminsteristä, vaan meidän täytyy nyt parantaa omaa juoksuamme. Kiitos. Mr. Smith, there is a blue card. Edustaja Smith, teille on esitetty sinisen kortin kysymys. Haluatteko vastata? From. Keneltäköhän se on? Haluaisin kysyä. I will not give Mr. Coburn any... En anna Cob... Coburnille enempää happea kuin mitä hän on jo käyttänyt tästä salista. Onorevole Spinelli. Edustaja Spinelli, olkaa hyvä. Olle Edustaja Spinelli, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Ei-sopimukseton tila Brexitin sopimuksessa, se olisi huomattava rikkomus pitkän perjantaisomukseen, jossa Pohjois-Irlannin kansalaiset joutuvat vakavaan tilanteeseen. Mutta Euroopan kansalaisille ja myöskin englantilaisille tai briteille, jotka asuvat unionissa, tilanne olisi hyvin vaikea. Ilman sopimusta he menettäisivät kaikki vapaaseen liikkuvuuteen, liikkuvuuteen liittyvät oikeudet ja joutuisivat vuosien oikeudelliseen epävarmuuteen. On vaikeaa arvata tai tietää, kuinka tästä voitaisiin päästä, päästä ulos ilman, että kysytään kansalta uudestaan. Mutta jos ei sopimusta synny, niin komission ja parlamentin pitää tehdä kaikkeensa sen eteen, että voidaankin taata brittien oikeudet, jotta voidaan kansallisissa säännöksissä nojautua parhaisiin käytänteisiin, joita jossain jäsenvaltioissa käytetään jo, jotta taataan heille vapaa liikkuvuus unionissa. Eurooppalaisten tilanne Britanniassa on kuitenkin vähän vakavampi. Niitä on kolme miljoonaa. Jos heistä nyt tulee uhreja, kuten kolmansien maiden kansalaista on tullut, niin he joutuvat kyllä vaikeaan tilanteeseen. Ja, ja myöskin me ei voi kaattua nopeasti parlamentissa. Vain tällainen kansallinen laki, joka sitten takaa eromuksen oikeudet takaisin heidän tilanteeseen. Se, että voidaan suojata nämä oikeudet, se on mahdollista, jos unioni sen lisäksi, että pelkästään suojellaan, ei pelkästään, pelkästään brittejä Euroopassa, ehdollistaa sen, että tulevissa sopimuksessa pitää tehdä myöskin kahdenkeskinen sopimus unionin ja UK välillä, joka sitten takaa sitten taas myöskin nämä oikeudet erosopimuksessa. Tämä olisi tärkeää, että annetaan lisää aikaa yhdistyneelle kuningaskunnalle – ja haluan erityisesti kiittää, erityisesti kiittää herra Barnieria. La parola all'onorevole At- Edustaja Atkinson, olkaa hyvä. The EU sounding a bit desperate today, isn't it? Kuulostatte hiukan epä toivoiselta Carpe Diem Rovan meitä keskeltä puheenvuoroja. Herra Juncker, herra Verhofstadt, haluaisin kiittää, että olette näitä Brexitin posteri äh, suosikkipoikia. 17,4 Brexitin puolesta äänestäjät, jotka saavat kyllä tukea isossa britannissa Ja halusin muistuttaa, että, muistuttaa EUta että me emme ole mikään EU-parlamentin äh, tytäryhtiö Britteitä on pidetty, meillä on pääministeri, meillä on ja sitten Brexitia kannattavia hallitus, todella hieno tilanne, mutta ihmiset kuitenkin sanovat, että he ovat parempia kuin tämä, he ansaitsevat parempaa kuin tällainen ja yhdessä eh, liittolaistamme kanssa USA ja eh, kansainvälisen kanssa me teemme kauppaa ja osallistumme VTOn toimintaan. Me voimme ja saammekin menestyksen aikaan Churchillia, 7,4 brexiteeriä, brexitin kannattajaa. Me saamme jälleen isosta suuren. Me emme tarvitse teitä. Lähdetään pois täältä ja tehdään isosta suuri jälleen suuressa avoimessa maailmassa. Our next speaker. Seuraava puhuja, hyvät kollegat, kahden minuutin ajan on edustaja Kelly. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies on aika lailla hämmentävää se, mitä tänään olemme täällä kuulleet. No, halusin todeta, että alahuoneen eilinen äänestystulos oli ennustettavissa, vaikkakin se on pettymys. Selvää ennen äänestystä ja sen jälkeenkin on se, että EU 27 jäsenvaltion yhtenäisyyttä kyllä täytyy ihailla. Kiitos Michel Barnierille. Hän on tehnyt uskomatonta työtä ja hänen tiiminsä myös. Irlanti haluaa ilmaista kiitollisuutensa tästä. Haluan tarttua Arlen Fosterin kommenttiin eiliseltä. Hän totesi, että vararatkaisua ei tarvita, koska koskaan kovaa ra- rajaa ei ole ollutkaan. Hyvänen aika, selittäkääpä tämä niille, jotka saivat surmansa rajoilla, joita brittisotilaat ampuivat, jotka näkivät väkivaltaa ja terroristitekoja. Täytyy sanoa, että tästä ei ole apua. Tämän väkivallan takia syntyi sitten hyvä, pitkän perjantain sopimus. Ja EUn, Michel Barnier ja Theresa Mayn työn kautta on tehty kaikki mahdollinen, jotta saatiin aikaiseksi erosopimus. Ja näin voitaisiin varmistaa, että pitkän perjantain sopimus säilyy ja rauha vallitsisi Irlannin saarella. Halusin sanoa kollega Martina Anderssonille sen, että nyt ei ole oikea hetki vaatia Irlannin yhtenäisyydestä kansanäänestystä. Tämä ei ole Irlannin hallituksen kanta, ei, vaikkakin totta kai haluamme yhtenäistä Irlantia, mutta tällä hetkellä sen tivaaminen on jakolinjoja synnyttävä, eikä se ole hyvä asia. Katsottiin, että on todennäköistä, että Britannia jättäisi unionin ilman sopimusta. Valmistelut ovat käynnissä, jos näin tulisi käymään. Minusta on kuitenkin tärkeää, että yhdistynyt kuningaskunta tekisi nyt päätöksen, että tämä ei ole sitä, mitä yhdistynyt kuningaskunta haluaa. Uskon, että ihmiset eivät halua tätä skenaariota Britanniassa. Ja jos heillä olisi mahdollisuus, niin, niin he haluaisivat parantaa tilannetta. Kenties nyt sitten tarvitaan selkeytyksiä Brysselistä. Järkevää olisi kuulla niitä, jotka todella äänestivät Brexitin puolesta äh, ensikädessä, eli britti kansalaisia. Onko tämä todella sitä, mitä haluatte? Ja uskon, että he sanoisivat painokkaasti ei. Kiitos. I now give the floor. Nyt puheenvuoron kahden minuutin ajaksi saa edustaja Dance. Olkaa hyvä. Oh, really? Thank you. Niin, kiitoksia. Kiitoksia paljon, varapuhemies. Katsotaan, että prosessi, jos tämä lähtee. Kun ajatellaan konservatiivipuolueen etuja ja heidän takaamistaan, he eivät ole kovinkaan hyviä tässä etujen takaamisessa. Ja uskon, että tämä hallitus nyt kaatuu, mutta tämä keskustelu pitääkin käydä sitten UKssa. Mikä tahansa puolueesta onkin vallassa, Brexitin tilanteessa heidän pitää vaan tehdä valintoja joka lähdetään sitten eu rakenteista pois ja tuhotaan tiettyjä oikeuksia työntekijöiden osalta, tai sitten pysytään EU-rakenteissa ja annetaan enemmän sanavaltaa näihin rakenteisiin. Tämä on se tiukka valinta Brexitin osalta, mutta kumpakaan näistä ei ole oikea valinta millekään maalle eikä myöskään UKlle. Haluaisin antaa tässä toivon viestin koska Britannia ihmisten vastustuksen ja hulluuden takia meillä on sitten taas niin toisaalta sitten suurin Euroopan myönteinen liike käynnissä, jotka haluavat puhua asioista avoimesti ja tukea unionin saavutuksia. Ja me tu- puolustamme vapaata liikkuvuutta, tuemme sitä, mitä olemme saaneet aikaisemmin, mutta myöskin tuleville sukupolville antaa. Tällä hetkellä parlamentilla ei ole sopimuksettomalle tilalle enemmistö, mutta onko sitten uusi kansanäänestys tulossa tai onko sitten parlamentissa enemmistö jollekin muulle lähestymistavalle? No, meidän pitää nytkin katsoa, että me tarvitsemme ehkä enemmän aikaa. Hyvät kollegat, älkää antakaa nyt tämän asian logistiikan tuhota politiikkaa. Meillä on mahdollisuus vielä kääntää asiat toisinpäin ja me tarvitsemme teidän tukeanne tähän. Kiitoksia arvoisa Kiitos. Nyt Kiitoksia puhemies. Eilen katson historiallista äänestystä täällä Strasbourgissa kollegoiden kanssa ympäri Eurooppaa ja ovat todella huolissaan Brexit-kriisistä isossa britanniassa Vieläkin monet toivovat, että löydämme keinon pysyä täällä mukana. Haluaisin tarttua ja kiittää teitä kaikkia tuestanne. Brexit on johtajuuden epäonnistuminen. Teresa meillä ei ole pystynyt johtamaan maata ja sen sijaan on reagoinut vain oman puolueensa tarpeisiin ja vaatimuksen Jeremy Corbyn on erehtynyt perustuslaillisessa velvo, velvo, velvollisuudessa, että hän piti vastustaa Brexitiä. Hän jätti turhauton puolta maata mutta Brexit on myös solidaarisuuden epäonnistumisen merkki. Vanhemmat sukupolvet eivät ole välittäneet nuorten toiveista ja unelmista. Liian monet britit ovat unohtaneet muut EU-kansalaiset, jotka ovat olennainen osa yhteisöämme, tai muut kansalaiset, jotka elävät muualla EU-ssa. Monet ovat särkeneet sydämensä ja koko heidän elämänsä on muuttunut tässä prosessissa. Nyt kun ajatellaan Brexitin kustannuksia ja monimutkaisuuksia, meillä on demokraattinen oikeus sanoa vielä, kun tämä on sitä, mitä haluamme maallemme. Westminster pattitilanteessa on ihan oikein, että päätös palautetaan jälleen kansalaisille. Thank you. Kiitos. Kaksi minuuttia edustaja Gonzales Pons. Hyvät kollegat, eilisen Westminsterin äänestyksen jälkeen vain yksi asia on selvä. Alahuone hylkäsi sopimuksen, jonka hallitus on allekirjoittanut, mutta siellä ei tiedetä, mitä halutaan. Tässä on kaksi negatiivista enemmistöä, mutta ei ole enemmistöä myönteisen ratkaisun takana. Kuukauksien valheitten ja epäröinnin jälkeen brittiparlamentin on nyt hyväksyttävä totuus. Brexit ei ole Euroopan ongelma. Kyse on brittien ongelmasta. Löytäkää siis nyt ratkaisutilanteeseen. Kaikki haluavat parhaat mahdolliset suhteet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Me olemme ystäviä ja liittolaisia, mutta britit eivät voi Eh, vaatia meiltä sitä, että luopuisimme periaatteistamme yhdestä syystä. Euroopan unionin perheessä oleminen ei ole taloudellinen päätös, vaan kyse on eh, ikään kuin elämänkokoisesta valinnasta. Me toimimme perussopimusten ja perusarvojen pohjalta. Ei tämä ole mikään transaktioihin perustuva suhde. Brittihallitus loi tämän ongelman ja brittihallituksen on se myös ratkaistava. Me Euroopan parlamenttina olemme valmiita allekirjoittamaan sopimuksen sitten, kun se siinä vaiheessa on, mutta olemme valmiita etenemään myös ilman sopimusta. Eilisen saakka ajattelimme, että Brexit oli jonkinlainen reaktio eurooppalaiseen kriisiin. No nyt me tiedämme, että kyse on reaktiosta kansalliseen brittikriisiin. Eilinen tulos oli hyvin selvä. Brexitin eh, sopimuksen tukena ei ole enemmistöä, ei ole myöskään enemmistön tukea sopimuksettomalle erolle. Järkevintä olisi pysyä nyt eh, rauhallisena ja vain jatkaa. Edustaja Farage, missä hän sitten onkaan, kaikella kunnioituksella totean teille, että olkaapa varovainen, kun käytätte sanaa sota. Toden totta, sota tapahtui ja britit onneksi voittivat. Kaikki ottivat tästä opikseen, mutta ei kenties edustaja Farage. Mr. González Pons. González Pons, teille on esitetty sinisen kortin kysymys Etheridgeiltä. Otatteko kysymyksen vastaan? Sir. Enpä tietenkään. Did you say no? Sanoitteko ei? A, pahoittelut. No niin, täytyy varmaan tarkistaa kuulo. Edustaja Gonzales Pons sanoi ei. Kiitos tästä selkeästä vastauksesta. Tekö lähdette salista, edustaja Etheridge? No, selvä. Nyt puheenvuoron kahdeksi minuutiksi saa edustaja Delange. Olkaa hyvä. Yes, thank you very... Kiitoksia, rouva puhemies. Kun Katselin eilen alahuoneen keskustelua, joka on tietenkin parlamentti, joka perinteinen ja historian pohjalta on. Me kunnioitamme suuresti tätä. En voinut tuota olla ajattelematta, että, että ehkä eivät yhteisesti tiedä, mitä he haluavat, vaikka he puhuvat suuria puheita siellä. Vähän niin kuin herra Farage täällä, joka tässä puolentoista tunnin Brexit-keskustelussa niin joka on tavallaan hänen olemassaolonsa oikeutus, ei haluaisi olla paikan päällä. Hän piti puheensa, laittoi sen YouTubeen ja lähti sitten huoneesta pois, että hän hän tekee. Mutta pitää kyllä myöntää herra Farasin suhteen, että hän tietää kyllä mitä hän haluaa. Hän haluaa kaikkein kovimman no deal Brexitin, jota heidän kavereilleen sitten hän voi kertoa että myöhemmin, että olen tuhonnut kansallisen terveysjärjestelmä tuhonnut työpaikkoja ja luonut pankkiirien paratiisin, joka on täysin sääntelemätön. Kun kuuntelen tämän talon, tämän eurooppalaisen parlamentin keskustelua, mitä kuulen kollegoilta on täällä, että istapahan nyt alas ja katsotaan, mistä voimme sopia, mistä voidaan saada enemmistö ja ratkaisu. Herra Kaavan totesi, että hän haluaisi mieluummin tulliunionin. Miksei sitten kukaan tee tällaista muutosjutusta alahuoneessa, jos todettaisiin tämä ja katsotaan, miten tämä voidaan saada aikaan. Tulli unioni olisi paras ratkaisu, jos, jos britit lähtevät, näin työpaikat säilyisivät molemmilla puolella kanaalia, jolloin toimiva ratkaisu. Me olemme täällä ja Westminsterissä menneet politiikkaan mukaan, koska emme halua pelkästään pitää puheita, vaan haluamme myöskin istua alas, tehdä enemmistöjä ja luoda ratkaisuja. Tehdäänpäs tämä nyt. Thank you. Kiitos hyvät kollegat. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalista. Jos kaikki kunnioittavat minuutin puheenvuoroa, niin mahdollisimman moni voi osallistua. Edustaja Kirtsos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia brittiystävämme ovat nyt poliittisen sekannuksen tilassa, mitä Brexitiin tulee. Pitäisi toimia tässä luovasti ja vastuullisesti. Ensinnäkin pitäisi tarjota Britille enemmän aikaa, jotta he voivat päättää, mitä, millä kannalla ovat. Sitten toiseksi, jos he päättävät, äh, että, että eivät halua kovaa Brexitiä ja haluavat osallistua tulliliittoon, ja, ja jopa sisämarkkinoihin, silloin meidän pitäisi avustaa tässä loppu, mekin olemme tehneet vakavia virheitä, jotka johtivat siihen, että britit äänestivät Brexitin puolesta. EU tarvitsee kipeästi ystävät kuningaskuntaa, joka päivä päivältä tulee selvemmäksi, että myös Iso-Britannia ja yhdistynyt kuningaskunta tarvitsee Euroopan unionia. Kiitos. Thank you. Mr. Lopez. Kiitos. Edustaja Lopez Aquilar, olkaa hyvä. presidenta. Arvoisa puhemies negatiivinen enemmistö Iso-Britanniassa on aiheuttanut valtavasti epävarmuutta, vaikeuksia, eikä varmaan koskaan odotettu tällaista tilannetta poliittisesti, sosiaalisesti, alueellisesti ja miten se vaikuttaa sukupolven Euroopan parlamentissa. Emme voi lopullisesti keskustella artiklasta, jota sovelletaan, jotta yhteiskunta siellä pääsi ulos tästä labyrintistä, jonka on aiheuttanut kansanäänestyksen kautta itse sitä voitaisiin kuitenkin muuttaa. Haluaisimme avustaa miljoonia brittiä, jotka ovat rohkeasti vastustaneet tilannetta ja pyrkivät vastustamaan populistien demagogiaa. Ja tietysti haluan tukea herra Barneta. EU neuvotteli yhtenäisenä ja antoi rauhoittavia viestejä. Se viesti pyrkii takaamaan tilanteita ja haluttiin olla ymmärrettäviä ajatellen kaikkia niitä kansalaisia henkilöitä, jotka erityisesti pelkäävät epävarmuuden tilaa ja seurauksia. Kiitoksia puhemies. Mr. Jurek. Edustaja Jurek przewodnicząca! panie i panowie posłowie! kryzys. hyvä puhemies hyvät naiset herrat Me olemme seuranneet tätä eurooppalaista kriisiä täällä täysistunnossa, on kolme vuoropuhelusta ja pluralismista. Mutta aina kun kysy, kysymyksiä tuli täältä näin, niin sitten tuli vain, että ei, en halua kysyä kysymystä. Tämä on ikävä kyllä tyypillistä. Pitää katsoa vähän itseään peilistä. Eli kriisejä on kaikkialla. Saksassa, siellä oli historiallisen huono vaalitulos molemmille suurille kansanpuolueille. Ranskassa oli ennätysmäärä nukkuvia äänestäjiä ja myöskin muissakin valtioissa. Ja brittivaalienkaan tulosta, tätä kansanäänestyksen tulosta, emme oikein ymmärtäneet. Jos haluamme, että Eurooppa toimii yhteydessä, yhdessä, niin sitten nyt on korkea aika muuttaa tätä politiikkaa. Brittejä juuri pelotti maahanmuutto ja armeija niin paljon. Nyt puhuja, puhuja keskeyttää. Giorgio for... Edustaja Haji Giorgio, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti todella on tehnyt kantansa selväksi suhteessa brittiparlamenttiin. Voin vain todeta, että tämä tulos ei ollut pelkästään tappio brittihallitukselle, vaan tämä on myös poliittiselle luokalle ja konservatiiville huomattava tappio. Tässä oikeastaan täytyy miettiä, miksi olemme kaikki nyt tässä tilanteessa. David Cameron aikoinaan, en suinkaan tässä halua äh, iskeä tarinaa, vaan nyt tärkeällä hetkellä me emme ole mitään pelureita, emme me tässä pelaile jotain pelejä, vaan kyllä nyt täytyy suhtautua hyvin varovaisesti tilanteeseen, kun puhutaan kansanäänestyksestä ja päätöksistä, jotka vaikuttavat ihmisten tulevaisuuteen vielä vuosien ja vuosikymmenten aikana gospa predsedujoča imamo zmedo krizo škodo časovno stisko ja nepredvidljivost. Kiitoksia puhemies. Paljon negatiivisia asioita on täällä tapahtunut ja tämä on huonoa EUlle, mutta myöskin yhdistyneelle kuningaskunnalle. Olen teidän kanssanne samaa mieltä. Britti äänestäjiä johdettiin harhaan, heille kerättiin tarinoita ja satuja – ja nyt me maksamme tämän populismin veron. Ja tämän näemme sitten tänään, mitä tämä tulee tarkoittamaan Euroopan unionille. Mi, nyt skenaario on, joko jää, jota jäädään unioniin tai erottaa ilman sopimusta. Ihmisten pitäisi päättää tästä asiasta. Yritykset poistuvat alueelta ja monet britit hakevat unionin kansalaisuutta. Minä tuen enemmän Eurooppaa. Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin vastata herra Kamala, mutta hän jo lähti tätä parlamentista samoin herra Farageille. Haluaisin vastata mutta hänkin on tässä lähtenyt, koska he halusivat vain pitää oman sounsa sitten kes- muu keskustelu ei kiinnosta. David Cameron, joka on vastuussa koko Brexitistä, koska hän sitoutui tähän asiaan ja populistit tietysti tarttuvat tähän mahdollisuuteen. Haluaisin ki- kiittää herra Barnetta hänen tiimiään. Hän on ihan oikeassa, kun hän sanoi, että tämä sopimus, jossa 600 sivua, on paras mahdollinen kompromissi. Ja luonnollisesti ongelmana on, No viitan hiukan nyt Margaret Thatcher yleensä en kyllä näin tee, koska en tullut kovinkaan paljon sympatiaa kohtaan, mutta uskon, että tässä, tässä voidaan sanoa näin, there is no alternative, mutta ainoa vaihtoehto on, että tämän päivän ka- kaoottinen tilanne voisi antaa kuitenkin aikaa, ja kun täällä on kuningaskunta, populisten lisäksi ihmiset ovat siellä kuitenkin järkeviä, ja he varmasti voittavat, sekä talous ja kansalaiset hyötyvät siitä, että iso pysyy EU-ssa, ja olen vakuuttunut oikeastaan siitä, että ei tapahdukaan Brexitia. Edustaja Presidentin, me wissen... Puhemies, me tiedämme, että tämänhetkinen ratkaisu on epäonnistunut, se joka oli siis pöydällä, ja tiedämme, että Brexit ilman turvajärjestelyjä on katastrofaalinen myöskin Pohjois-Irlannille. Nyt jäi vain jäljelle, että kysytään uudestaan kansalaisilta. Mutta sitten me kysymme jo kerran kansalaista, että, että jo demokraattisesti kysyä uudestaan. Ei, demokratia on kansanvaltaa ja myöhemmin myöskin poistaa virheitä. Nyt olisi parasta kysyä uudestaan, kysyä, että haluammeko uudestaan neuvotella parlamentin ja komission kanssa ja neuvoston kanssa. Ja näin voitaisiin myöskin tuota parlamentissa, että ei meidän pidä olla myöskään olla turhan kopeita, kun me olemme täällä neuvottelemassa kun kaikki mitä me olemme kuulleet täällä parlamentissa on tavallaan, että Jumala rankaiskoon Englantia. Ei tämä on väärä lähtemistapa. Me pitää miettiä, me tarvitsemme Euroopalle, me tarvitsemme Iso-Britannialle. Näin pitää lähteä neuvotteluihin. Näin saadaan myöskin kuvia tuloksia. Edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Uh, the first thing that needs to... Ensinnäkin olen joskus edustaja Kellin kanssa samaa mieltä, eli se mitä Arlene Foster sanoi, että koskaan ei saisi olla Irlannissa kova raja. Missähän Arlene Foster oli silloin, kun tällainen raja oli olemassa? Kenties se ei koskenut häntä, koska häntä ei pysäytetty, mutta kyllä raja todella siellä oli. Nyt on aivan selvää, että tarvitaan artikla 50 pidennys. Nyt tässä ollaan törmäyskurssilla. EUn täytyy määritellä selkeästi se, miten se aikoo auttaa Irlannin taloutta ja aivan erityisesti viljelijöitä. Olen kuullut konsalais Ponsin kommentin siitä, että tämä ei ole Euroopan ongelma. Jotkut sanovat, että ihan Eurooppa tätä aiheuttanutkaan ja tämä on vahva argumentti. Näin voi toki jatkossakin sanoa, mutta kyllä tämä on nyt meidänkin ongelmamme. Irlanti on Euroopan unionin jäsenvaltio ja tämä aiheuttaa valtavia ongelmia meille. Jos nyt sanotaan, että ei tämä ole eurooppalainen ongelma, niin se on kyllä väärin. Tätä asennetta pitää muuttaa. Ja herra Bähnie, minä olin huolissaan hänen kohtalostaan aluksi, mutta te olette tehnyt erinomaista työtä, olette pysyneet tyynenä ja haluan kiittää teitä. Tämä on hyvä Irlannille, miten olette työskennellyt. Edustaja Höökmark, olkaa hyvä. President. Puhemies, ensinnäkin mitä tulee meidän UKIP-kollegoihimme. Mitä minä nyt tästä ymmärrän, niin he, heillä ei ole yhtään paikkaa alahuoneessa Westminsterissä. Ei yhtään valittua edustajaa Westminsterissä. Eli siinä paikassa, missä katsotaan, mitä tapahtuu UK tulevaisuuden osalta – Ja uskon, että tässä on kyllä monen pointti. Mutta myöskin herra Farage ja muut, teidän pitäisi olla kiitollisia Euroopan unionille, koska on Euroopan unionia. Teillä ei olisi minkäännäköistä parlamentaarista edustusta missään. Toinen asia vielä. Meidän brittiystäviimme ja niihin, jotka käsitellään asioita Westminsterissä. Jos haluat pidennystä, jos haluat vielä enemmän harkinta-aikaa, jos haluat palata unionin luokse, niin sanotaan heille, että olette tervetulleita. Hini. Edustaja Krapiini, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi, s-au spus... Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Täällä on sanottu jo monia asioita. Tämä on todella tärkeä kysymys, josta puhumme. Uskon, että parlamentista löytyy enemmistö, joka haluaa että kuningaskunta pysyy EU-ssa. Haluan kiittää herra on kaiken mahdollisen. Ongelma ei ole meidän puolella, vaan se löytyy isosta Britanniasta. Ja olen huolestunut britti, eh, kansalaistemme tulevaisuudesta isosta Britanniassa. Olen myös huolissani briteistä, jotka elävät EUn puolella. Ja olen myös huolissani kauppasuhteista. Olen sitä mieltä ei vain, että pitää jatkaa neuvotteluita, vaan pitää suuri osa väestöstä haluaa pysyä isompatissa vieraiden hiljattain Lontossa ja keskustelin siellä ihmisten kanssa. Kaikki haluavat pysyä EU-ssa, mutta poliitikot antavat väärää tietoa. Ja oikeastaan parlamentissakin välittää sellaista viestiä, että jos yhdistetyn kuningaskunta lähtee EUsta, niin E- e- esimerkiksi eläkkeet kuitenkin maksetaan ja niin edelleen. Nyt puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia, puhemies. Ilman, että britit ovat vastustaneet silloin kaikkien pimevinä hetkinä, me istuisi varmaankaan täällä. Minun maanikin on erittäin kiitollinen tästä vapaudesta, jota brittisotilaat antoivat meille taistelen. Ja tässä on tietenkin ilman muuta yhteys Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan välillä. Et se, että onko yhdistynyt kuningaskunta unionissa vai ei, se onkin osa Eurooppaa. Ja se tulee määrittelemään yhteisen tulevaisuutemme. Mutta tietenkin on selvästi nähtävissä, että UK on hajaantunut. Tämä jaka- jakaantuminen, jota Brexit on aiheuttanut, se lamaannuttaa myöskin yhteiskuntaa Brittein saarilla. Ja olen eri, aina kiitollinen, ei pelkästään vapaudesta, mutta myöskin näistä opettajista, jotka opettivat minua nuorena ki- rakentamaan, rakentamaan kirjallisuutta, taidetta, englannin kieltä. Ja tämähän ei muutu tietenkään, vaikka mitä tahansa sitten tapahtuukin. Mutta yhden asian on tehdä selväksi, ihan nyt reaktio näin, mitä asioita täällä on todettu herra Kamalin ja herra Faragein taholta. En tavannut neuvostossa, missä panierien tai muunkin taholla, tai 27 jäsenvaltion taholla, mitä, mitä rankaisumentaliteettiä. Ei kuka halua rankaista YKta, kuningaskuntaa siitä, että haluat erota unionista. Näissä neuvotteluissa, joita kävimme, oli kaikissa pääkaupungeissa ja komission taholla myöskin sellainen ajattelu vallalla, että halutaan tehdä mahdollisimman vähän haittaa tällä prosessilla – Joten ei nyt kuitenkaan luoda sitten illuusioita, että tämä nyt ei olisi täysin haitaton prosessi. Kyllä Brexit aiheuttaa haittaa yhdistyneen kuningaskunnalle, Euroopan unionille. Nyt on meidän yhteinen vastuumme kyseessä, että voimme rajoittaa tätä haittaa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Mitä tulee tapahtumaan seuraavina viikkoina, kuukausina, ehkä vuosina? Se on nyt brittien päättävissä. Se on oikeastaan alahuone ensinnäkin, jossa keskustelut käydään. Ja meidän pitää sitten pelata sitä peliä, mikä meillä annetaan brittien taholta. Mitä tahansa sitten ajattelemmekin sitten. Ei meidän pitää koskaan sitä piilotella. Totta kai haluaisin, että unioni, eh, britit pysyisivät unionissa, mutta se on heidän päättävänsä, päättävissä, eh, heidän poliitikkojen päättävissä. Ja haluan tehdä yhden asian selväksi myöskin, mitä herra Kamal totesi täällä sisämarkkinoista ja muista asioista, niin ei voida rehellisesti todeta, että, että lähden unionista, mutta otan mukaani kaikki, mistä pidän, riippumatta sitä, mitä se teki sitten unionille. Kyllä, eurooppalaisena politikkoina ja myöskin jäsenvaltioina toimielimenä meidän pitää taata nämä osat ja suojella niitä, myöskin näitä neljää vapautta ja sisämarkkinoita myöskin. Sen yhtenäisyyttä pitää suojella. Ja tästä ei voida neuvotella. Mikä myöskin minun hämmästyttää, on se, että herra Farage, tämä unelma riippumattomuudesta, ja hän kuitenkin unohtaa täysin tämän pitkän perjantain sopimuksen merkityksen rauhan kannalta Euroopassa. On aivan mutta selvää komission silmissä, että meillä on yhteinen vastuu eurooppalaisina – taata se, että rauha säilyy Irlannin saarella. Ja tämän rauhan puolesta ja tämän rauhan puolesta meidän analyysimme pohjalta on tärkeää, että kovaa rajaa ei synny Irlannin saarelle. Ja tähän tarvitaan varajärjestely, josta myöskään ei voi neuvotella. Ja on aivan uskomatonta, on tavallaan rohkaisevaa, että meillä on tämä eurooppalainen yhtenäisyys, että kukaan 27 pääkaupungista ei halua heittää Irlantia bussin alli eh, missään nimessä. Mutta on uskomatonta, että, että Westminsterissä monet eivät näe pitkään perjantain sopimuksen arvoa ja sitten uhraavat tämän en omien unelmiensa eteen. Enkä nyt puhu edes tässä nyt työpaikkoista menetään tai investointimahdollisuudesta, jota voidaan hukata, vaan haluan olla rehellinen tietenkin, että tässä Brexit-kampanjassa siinä olisi todettu, että haluamme tätä niin paljon, ettei meitä haittaa vaikka menettää työpaikkanne tai että investointeja menetetään tai että terveysjärjestelmä joutuu kaaukseen tai että teille tulee kaaosta. Emme välitä tästä, vaan näistä kaikista huolimatta me haluaisimme eroa. Tämä on ollut re- rehellistä Brexit-kampanjointia. No, me odotamme nyt sitten Brexit-ministerin tulosta ja jatkamme nyt rehellisellä tiellä meidän oman projektimme osalta, että teemme mahdollisimman vähän haittaa riippumatta siitä, mitkä kortit meille jaetaan sitten myöhemmin Westminsteristä. Ja sitten herra Kamal, ja Haluaisin ehkä enemmänkin Rolling Stonesia tässä siterata. Ei aina voi saada sitä, mitä haluaa, mutta jos yrität, niin joskus saat ehkä se, mitä tarvitset. Um, thank you. One would, one would like to hear people... Kiitos. Kenties äh, keventäisi tunnelmaa, jos joku hieman äh, lauleskelisi salissa. No, nyt neuvoston puheenvuoro, Rouva Schott, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Meidän täytyy olla toiveikkaita sen suhteen, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaarinen prosessi johtaa meidät tulokseen, joka puolestaan johtaa hallittuun eroon. Ja meidän täytyy tukea tätä prosessia mahdollisuuksien mukaan. Jos tällainen myönteinen kehitys todella tapahtuu, niin on ymmärrettävää, että marraskuun 25. päivän sopimus oli vain yksi askel pitkässä prosessissa. Meidän on pidettävä erosopimuksen täytäntöönpanoa tarkasti silmällä, jotta todella saamme tuloksia aikaan kansalaisten ja yritysten hyväksi ja että neuvottelut tulevista suhteista olisivat helpommat. Me luotamme teidän yhteistyöhönne kaikissa tämän prosessin vaiheissa tulevina vuosina. Vielä kerran kiitoksia. Thank you, madam and colleagues. Kiitos, rouva ministeri. Hyvät kollegat, tämä keskustelu päättyy. Hyvää päivää. Espanjan pääministeri, kiitoksia, että hyväksytte Euroopan parlamentin kutsun tulla keskustelemaan parlamentin jäsenten kanssa Espanjan kannoista koskien EUta. Tänään on hyvin tärkeä päivä poliittisesti ajatellen, koska meillä on tämä Brexit-ongelma, mutta Meille on tärkeää puhua muista tärkeistä kysymyksistä EU-ssa, maahanmuutto, e, esimerkiksi Euroopan parlamentti äänesti Dublinin uudistu, e, säädöksen uudistamisen puolesta. Ja neuvoston jäsenvaltiot äänestivät meidän, meidän äänestyksemme, ehdotuksemme puolesta, jotta voidaan viedä loppuun hyvin pitkä keskustelu, joka koskee pakolaisia ja heidän uudelleen sijoittamistaan muun muassa. On budjettiongelmia, talousarviokysymyksiä. Euroopan parlamentti pyytää enemmän investointeja. 1,1 pitäisi päästä 1,3 prosenttiin meistä. Tähän voi taasin lisätä varoja, ilmoittaa pitää aina pyytää jäsenvaltiolta, mutta omien varojen kannalta tämä keskustelu on nyt auki. Sitten on tullut uudistusehdotus EU-sta parlamentista koskien myös Euroopan parlamentin äh, sijoituksia. Meille on tärkeää voida puolustaa parlamentin kantaa. Sehän on demokratian ydin Euroopassa demokratiassa. Nyt vietetään 40 vuosipäivää ja samoin juhutaan Espanjan 40-vuotista perustuslakia ja haluaisin tämä parlamentin nimissä kiittää Espanjan ulkoministerin ponnisteluita. Hän, hän herra Borrell, on ollut myös Euroopan parlamentin puhemiehenä aikanaan. Kiitoksia, että tulitte myös paikalle. Arvoisa pääministeri, hallituksen johtaja. Kiitän, että tulitte tähän istuntoomme ja nyt te saatte puheenvuoron. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, komission varanpuheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät naista herrat, parlamentin jäsenet. On todellinen kunnia tänään puhua teille ja kertoa Espanjan näkemyksiä tästä mielenkiintoista keskustelusta koskien EUn tulevaisuutta. Todella kiehtovaa ja puhun siitä vakaumuksella ja omasta kokemuksestani 1985 silloin, kun Espanja liittyi virallisesti silloisen Euroopan yhteisöön. Minä olin 13-vuotias ja huolimatta kuluneesta ajasta muistan hyvin tämän päivän vielä. Muistan tunteet, joita se herätti, kun ihmiset olivat kärsineet vuosikymmeniä siitä, että demokratia ja vapauksia ei ollut ollut omassa maassani Espanjassa. Muistan liikutuksella kokonaisen sukupolven espanjalaisia miehiä ja naisia, joille Eurooppa tarkoitti monien vuosien ajan diktatuuria, vapautta, oikeusvaltioperiaatteet, edistystä ja kohesiota. Silloin tämä oli Espanjalle monia asioita ennen kaikkea tarkoitti takeet taetta siitä, että ei mentäisi enää uudestaan taaksepäin ja lopulta eläisimme rauhassa historiamme kanssa ja kukaan ei koskaan enää ottaisi pois demokratiaa maastamme. Sitten sen jälkeiset espanjalaiset sukupolvet omani ovat nähneet sisärajojen muuttuneen historiaksi ja on rakennettu solidarisuutta ja yhteyksiä aikaisemmin kaukaisiin kansakuntiin. Aina on noudatettu arvoja, joita pidämme nykyään eurooppalaisena. Oikeudellinen varmuus, oikeus valtioperät ja noudattaminen, suvaitsevaisuusdialogi, feminismi, yhtäläiset mahdollisuudet, veljeys, elo ekologisuus ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Näin ollen voitte pitää minua intohimoisena Eurooppa-mielisenä henkilönä. Olen ylpeä siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja ylpeä erityisesti tällä hetkellä, kun jotkut heiluttelevat anti-europismia tällaisena vaalivalttina. Kiitän puhemies Tajan, että sain tilaisuuden puhua Euroopan parlamentille, kun keskustelemme tämän keskustelun sijoittaminen on hy- hyvin onnistunut, varsinkin kun juhlimme kohta 40 vuosipäivää ensimmäisistä Euroopan vaaleista. Unionissa todellakin vallitsee ennen kaikkea demokraattiset arvot. Hyvät naiset ja herrat, edustajat, ennen kaikkea haluaisin mainita eilisen Ison-Britannian parlamentin äänestystuloksen. Kunnioitan tietenkin hallituksen johtajana jäsenvaltioita ja jäsenvaltiota, mutta kuitenkin pahoittelen tätä kielteistä tulosta vetäytymissopimuksen hyväksy- hylkäämistä. Tästä neuvoteltiin yli puolitoista vuoden ajan ja haluaisin tässä antaa tunnustusta pääneuvottelemme herra Barnielle erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Hän pyrki säilyttämään EUn yhtenäisyyden tässä muutettiin sopimusta, joka neuvoteltiin. Nyt ei voida muuttaa tätä sopimusta enää, se on paras mahdollinen sopimus, uskon näin. Se on vaihtoehto, joka suojelee parhaiten molempien osapuolien äh, etuja, isoa britannia ja EU, sen jäsenvaltioita, tietenkin Euroopasta yhteiskuntaa. Se on se vaihtoehto, joka suojelee ei vain kansalaisten oikeuksia, vaan myös talouden toimijoiden e, toimijoita. Se on tasapainoinen sopimus, on hyvin vaikea saavuttaa ja tässä pyritään ennen kaikkea järjestäytyneeseen eroon. Nyt tässä mielessä brittihallituksen tehtävänä on tehdä päätöksiä tulevista toimenpiteistä. Me jäsenvaltiot ja yhteisötoimielimet teemme oman työmme sopeut tumme tilanteeseen jäsenvaltioissa ja komissiossa ja pyrimme minimoimaan kielteisiä vaikutuksia, joita syntyy mahdollisesta sopimuksettomassa lähdöstä. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet on ilmaisut mielipiteinen niin Espanjan hallitu- parlamentissa kuin eri haastatteluissa, että Brexit on onnettomuus ja vahinko Ison-Britannian kansalle, mutta koko unionille kukaan ei voita, kaikki häviämme, aivan erityisesti britit ja aivan erityisesti ne, jotka erityisesti tarvitsevat hallituksen tukea, kaikkein haavoittuvaisimmat. Mutta tämä on suvereni päätös, jota meidän täytyy vain kunnioittaa ja siksi haluan, että Iso-Britannia haluaa säilyttää mahdollisimman tiukat suhteet edelleenkin EUn kanssa. Heidät heidän te- pitää tehdä tämä päätös, mutta meidän periaatteemme ovat selviä. Sisämarkkinoiden yhtenäisyys, jakamattomuus, joka liittyy neljään vapauteen, päätöksen tekemisen autonomia unionissa. Näissä kolmessa asiassa olemme aina samaa mieltä arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin puhua teille siitä, että täytyy saada Eurooppa liikkeelle. Haluaisin puhua teille siitä, että on välttämätöntä saada uudelleen legitimistä eu uusien haasteiden edessä, mutta jotkut haluavat Euroopan tuhoa, sitä pitää puhua suoraan. On to- merkittäviä toimijoita, jotka haluavat tuhota Euroopan unionin. Sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenenä Puhun tietenkin sellaisesta Euroopasta, joka suojelee, ja näin haluan tehdäkin, koska uskon, että sosiaalinen Eurooppa on vakaumuksen Eurooppaa. Nyt juuri johtuen tästä moraalista vakaumuksesta, ja siksi se on välttämättä sovittaa yhteen Euroopan ajatus siihen, mitä siltä kansalaiset odottavat. Jos kysytte, mikä on keskeinen idea omassa puheenvuorossani, niin haluan vedota paljon laajemmin. Tämä on yksinkertainen asia oikeastaan, voidaan sitä vain yksi lause. Jotta Eurooppa suojelee, meidän tehtävämme tällä hetkellä tässä historiallisessa vaiheessa on suojella itse Eurooppaa saadaan aikaan Eurooppa, johon liittyy oikeudet, jotka suojelevat kaikkein haavoittuvaisempia, ja näin saadaan aikaan sellainen Eurooppa, joka tarjoaa mahdollisuuksia nuorisollemme, mutta myös pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät välttämättä ole mitään vanhoja, vaan esimerkiksi omassa maassa ovat noin 45 vuotta ja kärsivät työttömyydestä. Pitää edistää sosiaalista Eurooppaa, joka vahvistaa yrityksiämme, teollisuuttamme, mutta säilyttää myös työoikeudet ja ottaen huomioon epävakauden, joka näkyy kaikissa jäsenvaltioiden työmarkkinatilanteissa, jotta suojellaan Eurooppaa, voidaan taata myös tu- kansalaisten turvallisuus ja puolustaminen tätä kautta unionista tulee globaali toimi, joka pystyy puolustamaan omia arvojaan ja ihanteitaan. Kun Eurooppaa suojellaan, se tarkoittaa sitä, että uudelleen vahvistetaan sitoumuksemme Pariisin sopimukseen ja miten toimitaan ilmastonmuutosta vastaan. Ja halutaan myös lopultakin vielä loppuun talous- ja rahaliitto. Vain tällä tavalla, kun Eurooppa on yhteydessä kansalaisiinsa ja se on riippumaton puolustaa malliaan ja hyvinvointimalliaan ja Eurooppa, joka vie loppuun talous- ja rahaliiton, vain tätä kautta pystymme tarttumaan haasteisiin, jotka tulevat näkymään seuraavana vuosikymmenenä, ja tämä to- toteutuu varmasti, joten nyt ei pidä epäröidä. Euroopan vihollisella on sanonut, että meidän vakaumuksemme ja päättäväisyytemme tulee voittamaan autoritaarisuuden vaikka olisi kuinka tiukkaa retoriikkaa käytössä joidenkin parista, kuinka kyseenalaisia ehdotuksia tehtäisiinkin ja minkälaisia metodeja ja vaaleja, valheita esitetään. Nyt on aika osoittaa päättäväisyyttä ja vakaumusta ja puolustaa yhteistä hankettamme, nimittäin Eurooppaa tänään käydään todellista äh, ajatusten kamppailua. Tämä näkyy varmasti kaikissa kansallisissa parlamentissa. Ja mitä äh, me, me tiedämme, että tulevaisuutta ei ole koskaan ole voittu, voittu niin, että mennään taaksepäin, emmekä me voi peruuttaa yhtään, kun puolustamme Euroopasta mallia. Eurooppa suojelee, jos kaikki ja jokainen, ei vain jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit tai kansalaisyhteiskunta, vaan kaikkien kansalaisten pitää suojella Eurooppaa ne, jotka haluavat esittää, että pitäisi vetää, vetäytyä siis käyttöä sisäänpäin, niin edes, mm, Eurooppa ei kuitenkaan ole mikään uhka, vaan se varmistaa meidän kielemme ja monimuotoisuutemme, kulttuurimme. Eurooppa on kaikkea muuta. Eurooppa on yhteinen summa erilaista identiteeteistä. Se ei vähän kenenkään arvoa. EU ei koskaan ole pelkkää maatietoa, Se yhdistää meitä. Se tulee aina olemaan arvojen yhteisö vähän niin kuin Ranskan äh, vallankumouksen arvot, vapaus, tasa-arvo, veljeys. Veljeys on hyvin tärkeä nykypäivänäkin. Nämä kuuluvat avoimiin optimistisiin yhteiskuntiin, jotka innovoivat ja luovat asioita, koska näkevät tulevaisuuden mahdollisuuden eikä koskaan uhkana. Yhteiskunnat, jotka, joissa toimii kilpailukyky ja samoin sosiaalinen edistys, se on ratkaisevan tärkeä, joka määrittelee meidät eurooppalaisina. Sosiaalinen kohesio on tärkeä kysymys ja hyvinvointimallemme tietenkin me haluamme kestävää kehitystä agenda 2030 mukaisesti. Tämä on todellinen sosiaalinen sopimus, joka pitää toteutua Euroopassa tulevana vuosikymmenen Euroopan vihreästä eteenpäin. On selvää, että on, on tällaista sosiaalista pettyneisyyttä, joka liittyy globalisaatioon. Se näkyy kaikki, kaikkialla kans, koko Euroopan mantereella. Olen tyytyväinen, että tai on syntynyt tällainen suuri paradoksi. Toisaalta globalisaatio jakaa rikkautta ja on vähennettänyt globaalia epätasa-arvoa, mutta toisaalta tämä on lisännyt epätasa-arvoa omissa yhteiskunnissamme. Ja jos ajattelemme asiaa kunnolla, antieurooppalaisuuden viesti liittyy juuri tähän ilmiöön ja kuitenkin globalisaatio ei ole mikään luonnonkatastrofi, jonka edessä olemme puolustuskyvyttöminä. Jo sanoin, että vanhempien pitää antaa lapsille sekä juuret että siivet, molemmat. Samalla tavalla EU pitää antaa kansalaisilleen juuret, siis tällainen ankkuri ja suoja ja turva ja sitten siivet, jotta voi vannota heitä, jotta he voivat kukoistaa ja käyttää hyväkseen mahdollisuuksia, joita saadaan globaalisuudesta maailmasta. Hyvät no, parlamentin että nyt on muuttumassa tilanne ratkaisella tavalla. Ensi to, to, toukokuussa alkaa uusi poliittinen sykli Euroopassa. Meidän pitää takaamaan Euroopan mallin säilyttäminen. Meidän pitää vahvistaa talous- ja rahaliiton pohjaa, viedä saada aikaan myös poliittinen, sosiaalinen ja lisäisin jopa ympäristöllinen